Hyvät kollegat, jatkamme istuntoamme. Esityslistalla on seuraavaksi komission julkilausuma eh, liittyen eh, strategisten alojen investointeihin. Komission jäsen olkaa hyvä. Kiitos. Puhun lyhyesti. Strategic sectors has not been discussed. Strategisilla sektoreilla investointeja ei ole vielä käsitelty neuvostossa ja neuvostolla ei ole vielä kantaa tähän